EU-varoja käytetään tässä tärkeässä romanien osallistamisohjelmassa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos esittelijäis. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.30. Seuraavaksi jatkamme tiistaina 27. päivä syyskuuta 9.14. kello 15 kello 21. Esitysistä on julkaistu ja myös parlamentin verkkosivulla. Istunto